mennessä kukaan ei vastusta, nämä nimitykset vahvistetaan. Ympäristövaliokunta on esittänyt korjausta parlamentin hyväksymään tekstiin. Kansalaisvapauksien valiokunta on samoin levittänyt, antanut tällaisen oikaisun. Artiklan 216.4 mukaan nämä oikaisut on hyväksytty, jos 24 tunnissa en kuule pyyntöä yhdeltä poliittiselta ryhmältä tai 40 jäseneltä, että tästä aiheesta pitäisi äänestää. Se ansaan direktissä ja niiden nimet julkaistaan tämän päivän pöytäkirjassa. Istuntokauden keskeyttämisen jälkeen heinäkuun jälkeen